esityslistaa. Tai siirrymme esityslistan käsittelyyn. Artiklan 149 hyväksytty esityslista on teille jaettu. Ryhmien kanssa yhteistyössä ehdottaisin, anteeksi hetkinen vielä, hetkinen, huomasin teidät kyllä. Ryhmien kanssa on sovittu, että ehdottaisin, että mietinnöt, jotka liittyvät yhteiseen keskusteluun turvallisuus- ja puolustuspolitiikka äänestys lykättäisiin torstaille. Ja komission delegoitu asetus, joka koskee maatalousperäisten etyylialkoholin käyttöä, siirretään äänestettäväksi keskiviikkona. Turvallisuus siis torstaina, etyylialkoholi keskiviikkona. Huomaan, että tämä ehdotus saa valtavasti tukea. Kollega Zuber. Kiitos puhemies. Haluaisin vain todeta sen verran, että viime tiistaina presidentti Jarushenko allekirjoitti lain, jolla hävitettiin kommunistipuolainen maassa. Eikö tässä rajoiteta demokraattisia vapauksia, mitä täällä aiotaan tehdä. Okei, okay. vielen dank das. Kiitos paljon. Tämä nyt ihan käsittääkseni ei liittynyt millään muotoa tämän päivän esityslistaan. Ei vain hetkinen. Edustaja Biotti. Edustaja Biotti. Yeah. Teillä on puheenvuoro. Minä puhun siitä syystä. Italian lehdet kertovat aamulla valtavasta ongelmasta Budapestissa viime heinäkuussa 33 vuotias ihminen oli kuolemantuomion alainen, koska, koska hän on gay-aktivisti. Jobbik-puolueen entiset parlamentin jäsenet ovat jatkuvasti uhanneet häntä internetissä myös. Tuo parlamentin puolue on antanut 10 000 euron rahan hänen elämästään. Ei voida sietää, että eurooppalaisessa maassa uhataan kuolemalla nuorukaisen elämä vai siksi sitä, että hän on seksuaalivähemmistöaktivisti. Minä haluaisin puhemies, että te ja kaikki menisivät Budapestiin ja osallistuisivat tuomitsemaan tällaisen uhkailun, jota olen... auch mit... Kiitos edustaja Biotti. hat mit der Tagesordnung von heute... Tuo ei kuitenkaan liity edustaja Biotti mitenkään esityslistaan. Näin. Maanantai. Tämä päivä. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Siirrymme tiistaihin. Vihreät ja SD-ryhmä pyytävät, että keskustelu, joka koskee komission ja neuvoston julkilausumaa Unkarista, päätetään päätöslauselmalla. Vihreiden ryhmä pyytää lisäksi nimenhuutoäänestystä. Perusteluita varten edustaja Harms. Minun ryhmäni jo edellisessä täysistuntojaksossa otti esiin Viktor Stosin puheet Unkarin tuomion palauttamiseksi ja me jaoimme tai siinä jaettiin, Unkarissa jaettiin tällainen kyselylommako, jossa kysyttiin sitä, että halutaanko kansanäänestyksellä selvittää esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa. Ja me haluaisimme tästä laatia päätöslauselman, koska Tavaresin mietinnön jälkeen olemme nähneet, että meillä on Unkarissa ongelma siinä, että Viktor Orban ja hänen enemmistöhallituksensa ei kunnioita Euroopan unionin arvoja, vaan päinvastoin harjoittaa aktiivista politiikkaa niitä vastaan. Joten Euroopan unioninen toiminnan kannalta meidän pitäisi tehdä sitovaksi se, että meidän yhteiset arvomme ovat voimassa ja sen vuoksi tilanteen kärjistymisen vuoksi Unkarissa me keskustelisimme ja hyväksyisimme päätöslauselman aiheesta. Kiitos paljon. Für die ryhmän nimissä edustaja Guerrero perustelee tätä pyyntöä. Kiitos puhemies. Ei minun tarvitse sen enempää perustella sitä, että tarvitaan päätöslausuma, koska olen pääosin samaa mieltä sen kanssa, mitä juuri todettiin Rebekka Harmsin puheenvuorossa, minun ryhmäni haluaisi, että tämä päätöslauselma saisi vähän enemmän aikaa kypsyä sen jälkeen, kun huomenna keskustelemme siitä iltapäivällä. Ja siksi meille olisi parempi, että päätöslauselma tulisi äänestykseen kesäkuussa. Eli päätöslauselma kyllä, mutta mieluummin kesäkuussa. Bevor ich diese Anträge jetzt... Ennen kuin keskustelemme ja äänestetään tästä, haluaisin sanoa menettelytavoista seuraavaa. Latvian puheenjohtajavaltio on lähestynyt kirjeellä 14. toukokuuta ja antanut tietoa siitä, että kun neuvostolla ei ole kantaa, niin neuvosto ei halua osallistua tähän keskusteluun. Samanaikaisesti minulla on kirje pääministeri Orbanilta. Hän pyytää, että voisi osallistua keskusteluun täällä. Ich will zunächst einmal Ihnen Ich will Ihnen zunächst mal Haluaisin ensinnäkin menettelytapojen osalta sanoa, että minulle ei ole tuttua, että puheenjohtajan valtio ei osallistu keskusteluun perustellen sitä sillä, että neuvostolla ei ole kantaa. Varmasti monissa lainsäädäntömenettelyissä voitaisiin sanoa, että neuvosto voisi olla tässä lomalla. Tämä ei voi olla mikään perustelu Pääministeri Orban varmasti saa kutsun parlamenttiin, jos hän sitä toivoo. Puhemiehen olen noudatellut sitä periaatetta, että neuvoston jäsenet voivat totta kai tulla vieraaksi Euroopan parlamentti, jos niin toivovat. Tämän tulisikin olla paikka, jossa avoimesti puhutaan eurooppalaisen politiikan asioista. Kunnioitan mielelläni näin Robanin pyyntöä, mutta se ei kuitenkaan käy poinsa, että hän ottaa osalleen puheenjohtajan valtion tehtävän. Siinä mielessä meidän pitäisi sopia menettelystä. Siksi olen pyytänyt kaikkia ryhmien puheenjohtajia lyhyesti tapaamaan minua toimistossani, jotta voimme selvittää sen, miten me hoidamme tämän asian huomenna. Näiden esitysten perusteluksi on kuultu jäseniä Harmsia. Meidän haluaako joku puhua tämän pyynnön puolesta, siis tämän pyynnön puolesta? Edustaja Netfeldt. Yes, thank you, chair. Uh... Kiitos puhemies. Minun ryhmäni tukee vihreiden ehdotusta me tukisimme myös sitä, että päätöslauselma hyväksyttäisiin toukokuussa, koska juuri se, mitä sanoitte, nimenomaan painottaa sitä, miten kiireistä parlamentin on puhua tästä asiasta, eikä meidän tulisi odotella, joten ryhmäni täysin sydämin tukee tätä ehdotusta. Okei. Okay. Selvä. Todettakoon, että meillä on siis samantyyppinen hetkinen vain edustaja Harms, identtinen pyyntö päätöslauselman kerran, mutta kaksi eri esitystä aikataulusta. Sosiaalidemokraattinen ryhmä esittää kesäkuuta. Te tuette ehdotusta nyt toukokuulle. Kuka haluaisi puhua tätä ehdotusta vastaan? Edustaja Sajer. Puhemies, mielestäni nyt käynnissä oleva menettely, kun jokin jäsenvaltio kuuluu enemmistöpuolueeseen, täällä varmasti sanoo jotain, ja yhtäkkiä hälytyskello hälytyskelloja päätöslauselma kerran ei ole oikein. Rebekka Harms antoi kaksi syytä sillä, miksi tarvittaisiin päätöslauselma aiheesta. Molemmat virheellisiä. Ensinnäkin kuolemantuomio Viktor Orban teki aivan selväksi keskustelussa puhemiehen kanssa, mutta myös julkisesti, että hän ei aio ryhtyä toimenpiteisiin kuoleman tuomion käyttöön ottamiseksi. Eli mitään ei ole vireillä. Toiseksi Onko kansanäänestystä Unkarissa? Ei ole. Rebecca Harms, kun hän nyt penää päätöslauselma, olisi voinut valmistautua vähän paremmin, koska ei ole kyse kansanäänestyksestä, vaan kyselystä. Ja siellä on kysymyksiä maahanmuutostakin. Se on Euroopassa ajankohtainen aihe. He eivät pidä siitä, että tällaista kysytään ihmisiltä. Minusta tästä syystä kahdestakin syystä, jotka ovat virheellisiä, ei tarvita päätöslauselmaa tästä aiheesta. Ich muss. Selvä. Haluan hoitaa tämän korrektisti ja minun on vahvistettava, tämä olisi pitänyt lisätä. Edustaja, sä minun edelleni edellisessä istunnossa sanoin, että ottaisin herra Orbanin yhteyttä. Kävin hänen kanssaan puhelinkeskustelun ja siinä hän vahvisti juuri tuon, minkä edustaja Sayerkin nyt esitti, että hallituksella ei ole tarkoitus lähteä mihinkään lainsäädäntötoimiin, joilla kuoleman tuomio otettaisiin uudelleen käyttöön. Olen myöskin julkaissut tämän lehdistötiedotteessaan. Nyt siirrymme ensin tämän kysymykseen päätöslauselma vai ei, ja sen jälkeen äänestetään ajankohdasta. Ketkä puoltavat sitä, että keskustelu käydään päätöslauselman kerran? Äänet puolesta. Vastaan. Uskoakseni enemmistö. No tarkistetaan. Äänestys alkaa. Um, alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Ja nyt äänestetään päätöslausemasta toukokuussa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Se oli selkeästi enemmistö. Ja nyt päätöslauselma kesäkuussa äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Määräaika. Rau, määräajat raukeavat, koska äänestämme vasta kesäkuussa. Edustaja Versia. Herra puhemies, minä nyt vielä tivaisin siitä, mitä me totesimme neuvoston läsnäolosta. Ei tavallaan ensimmäinen kerta. Tiedät, että useaan otteeseen live-valiokunnassa puheenjohtaja Latvia on osoittanut samaa asennetta, eli tässä vähän laajempi ongelma, joka on hoidettava kunnolla. Neuvosto ei kunnioita toimielinten toimintaa. Eli tässä on vakava ongelma käsillä ja minä vielä nyt tivaisin tätä. Ich glaube, dass ich meine Uskoakseni minun kantani tuli melko selkeästi ilmi. Keskiviikkoa koskevia ehdotuksia minulla ei ole torstaille. SD-ryhmä pyytää että keskustelut ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksesta aikaistettaisiin aamupäivän ja äänestys olisi kello 12. Edustaja Guerrero. Sí. Sí, gracias. Kiitos puhemies. Ryhmäni noin yleisesti ottaen haluaisi, että kiireellisistä asioista käyvät keskustelut aina hoidettaisiin aamupäivällä torstaina, niin että se saisi ansaitsemansa sijaan objektiivisesti niitä asioita, joista keskustelemme. Monesti on kyse ihmishengestä. Tämä on yleinen kantamme. Ja nyt minä pyytäisin, että tällä viikolla kiireelliset asiat otettaisiin aamupäivällä keskusteluihin ja äänestykset sitten iltapäivällä. Haluaisiko joku puhua tämän ehdotuksen puolesta? Kuka puhuisi vastaan? Edustaja Pren, olkaa hyvä. Herra puhemies, en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että me siirtäisimme kiireelliset asiat aamupäivälle. Ensinnäkin siitä syystä, että torstai-iltapäivällä voidaan ihan hyvin tehdä töitä myös. En ymmärrä, miksi vain kolme päivää töitä tehtäisiin eikä neljä koko päivää. Toiseksi parlamentissa on jo perinne käsitellä niitä iltapäivällä. Ja minä nyt vielä totesin sen verran, että kun iltapäivällä on kiireellisiä asioita käsittely, siellä on enemmän kuin jos olisi aamupäivällä. Eli olen aivan tätä ehdotusta vastaan, joka äsken kuultiin. Okei. Okay. Selvä. Hyvät naiset ja herrat, edustaja Kerrelan ehdotuksesta äänestetään äänet hänen ehdotuksensa puolesta. Dagegen. Vastaan. Enthält. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta 185 vastaan 106. Ehdotus on hyväksytty. Dann kommen wir zur Aussprache. Nyt siirrymme keskus, keskustelemaan edustaja Fenevenhäisenin